Mes chers collègues, bonjour! Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Wim van de Kamp, huomenta. Allez, on y va! Alors, Alors. L'ordre du jour peut être adopté si... Esityslista voi voitaneen hyväksyä, jos kukaan ei vastusta. Kukaan ei vastusta. Puheenjohtajan ilmoitukset. Tänään ei ole ilmoitettavaa. Näin ollen voimme ryhtyä suoraan äänestämään. Tarkistamme vielä, olemmeko rannivaltaisia. Testataan. Ouvre le vote. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Kaikki on kunnossa. No niin. Bas Eikautin mietintö uusiutuvista lähteistä peräisen olevan energian käytön edistäminen. No niin lähdetään äänestämään. Kompromissi seitsemän puolesta. Qui est contre? Qui s'abstient? Vastaan tyhjää hyväksytty. Il n'y a pas de problème. Tässä ei ole ongelmaa. Voimme tarkistaa. No niin. J'ouvre le vote. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta ääntä. Kompromissi on hyväksytty, hyvät kollegat. My, my card. Minulla ei ole korttia, mutta äänestän ryhmän mukana. Alors, même si, alors vous votez, vous votez pour ou contre? Puolesta vai vastaanko äänestätte? Vaikkakin äänestäisitte vastaan, niin tämä joka tapauksessa tuli hyväksytyksi. No niin, jatketaan. Kompromissi seitsemän lisäys puolesta äänet. Vim van de Kamp, mitä nyt tapahtuu? Olette hieman hukassa. Mitä tapahtuu? Juurihan me vasta aloitimme. Ei nyt vielä saa eksyä matkalta. No niin, ihan sen alapuolella. C'est une addition du compromis. Tämä on lisäys kompromissiin. Kompromissin seitsemän lisäys. Kiitos Viktor. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että sitä ei hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ah, il n'est pas adopté. Ah. Äänestys päättyy yhdellä äänellä hylätty. Menemme suoraan. Niin. My machine is not working. Minun koneeni ei toimi. Minä äänestin, mutta se ei mennyt läpi. Alors, monsieur Taylor. Edustaja Taylor, Allez, on met son casque. niin. Äh, kulkeet päähän. Sanon teille, että vaikkakin äänestitte puolesta, niin sittenkin tulos olisi 18-18 ja hylätty. One again then. Voidaanko toista äänestys? Alors, mes chers collègues. Hyvät kollegat, kello on 9.09. Juuri aloitimme äänestykset säännötkin ovat olemassa. Haluatteko siis ottaa tämän uusiksi? Sama tuloshan siitä tulee. No, uudestaan. Äänestys alkaa. Sama äänestys. Lisäys kompromissiin seitsemän.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 Non. À mon avis, vous avez fermé le vote. Quand j'ai fermé le vote, j'ai fermé le vote. Kun suljin äänestyksen, päätin sen, niin se todella päättyi. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. On va pas commencer à dire qui était... Ei nyt lähdetä sille linjalle, että kuka oli paikalla ja kuka ei ollut. Silloin kun äänestys päättyy, niin se päättyy. <laughs> On continue. Jatkamme. Nyt jatkamme. Vous me soutenez, monsieur Wim van de Kamp, c'est bien. Wim van de Kamp tukee minua, sehän on hienoa. Me jatkamme nyt. Artikla 102. Ei vaan tarkistus 102 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. 102 hylätty. Tarkistus 104. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 6. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten jatkamme. Tarkistus 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 119 ja 126 identtisiä puolesta. 119 siis ja 126 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selkeä tulos. Äänestys alkaa koneella. Je ferme le vote. Äänestys päättyy äänin 19.19. Hylätty. No niin, jatkamme. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta. 3a. Vastaäänet. Tyhjää. Tilanne ei ole selvä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Kompromissi 3a. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 3A hylätty. 3B puolesta. Vastaan. Vast, tyhjä. Haluatte tarkistaa. Uskon, että se hyväksyttiin. No mutta äänestys alkaa koneella. Äänestys päättyy. puolesta 20 vastaan 19. Hyväksytty. Jatkamme. Kompromissi 4. Edustaja Ajuto. Scusi, non funziona la mia carta di voto. Anteeksi, äänestyskorttini niin ei toimi. Possiamo aggiungere il voto manuale. Voitaisiinko ottaa käyttöön manuaalinen äänestys? Miten te äänit, äänestitte tässä puolesta? sanoo edustaja Ajuto. No niin, kompromissi 3b on siis hyväksytty. Jatkamme. Kenties voisitte Ajuto vaihtaa paikkaa. Le compromis 4. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se oli hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Voilà. Nous continuons. Jatkamme. Kaikki tarkistukset blokkina aina sinne 154 tarkistuksen saakka puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tilanne ei ole selvä. Koneella. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatkamme. 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää ei ole selkeä, eli äänestämme koneella. Äänestys alkaa. 165. No, no, Vihreillä yksi liikaa. Joku on ylimääräisenä äänestänyt, en suinkaan minä. Yeah. Allez, se voi. No niin, kaikki kunnossa. 165. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Satakuusikymmentäkuusi. Hylätty. Jatkamme. 192. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi viisi hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 198 puolesta. Vastaan. Tyhjää ei ole selvä. Äänestämme koneella 198. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Liian tiukoille menee. No niin, tarkistamme. Äänestys alkaa. 28. Äänestys päättyy. Hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 202. Haluatte tarkistaa edellisen? Tarkistamme. Äänestys alkaa 201. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 208 Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Tarkistus 208. Äänestys päättyy. Hylätty. No, tiukkahan se oli se tulos. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 210 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 211 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 33. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kokonaisuutena 34, 5 ja 6. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Tarkistus 38. Äänestys päättyy. 20 vastaääntä, hylätty. 39 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Mutta haluatte tarkistaa tämän, niinpä. No niin, 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko tämänkin tarkistaa? No niin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. 42. Äänestys päättyy. Hylätty. Mm. Edistystä. 43. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Pelkäänpä, että oli hylätty. No niin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 43. Hylätty. 44. Puolesta. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. 44. Hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. 45. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa. No niin, näin se menee helpommin. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 46 hyväksytty. No niin. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkamme. Tarkistus 56. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän, edustaja Krapini? Kyllähän se ei on oikeus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 56. Hylätty. Eli. No niin. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ei ole selkeä tulos. 57 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Pelkäänpä, että, että se oli hylätty. Mutta haluatte tarkistaa. No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Luottakaa minuun, edustaja Krapiini. No niin, jatketaan. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pour une fois c'est pas Madame Revaudal. No, voitteko te hyväksyä tämän äänestyksen? Vim, avataan äänestys, hyvä on. J'ouvre le vote sur... Äänestän avaukseen 61. Äänestys päättyy. 61 on hyväksytty. Luottakaa minuun. Jatketaan. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta. Anteeksi. 64 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 <clears throat> puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2 puolesta, vastaan, tyhjää. No, täytyy äänestää sähköisesti. Tarkistus 2. Je ferme. Äänestys päättyy. hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko krappiin, että tarkistamme? Selvä. 70 puolesta vastaan tyhjää. 70 on. No tarkistetaan, tarkistetaan. Avaan äänestyksen. Päätän äänestyksen. Hylätty. 71 puolesta vastaan Yksi mm, tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. 60, 73 hyväksyttiin hyvinkin. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kolmosen mennään. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. No haluatteko, että tarkistetaan? Avaan äänestyksen tarkistuksesta kolme. Äänestys päättyy. <clears throat> Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Avaan äänestyksen. kahdeksan kuusi Äänestys päättyy. Hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan ei tullut selväksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.5. Puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Ää, vaan avaan äänestyksen. 95. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei kun hylätty, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. 95 hylätty. 96. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mitä? Olkaa hyvä. Euh, le vote additionnel. Lisää äänestys tähän kompromissiin seitsemän. Täällä oli jäsen paikalla, joka ei voinut äänestää. Tämä on meille ydin avainäänestys. Eli joko pyydän, että äänestämme uudelleen tästä lisäyksestä kompromissiin seitsemän, taikka sitten tämä täytyy ottaa huomioon seuraavissa äänestyksissä pas voté euh, plusieurs fois. Alors. No. Eipähän nyt puhella täällä. Andersson, olkaa hyvä. Um, could we just have... Voisimmeko saada vähän selvitettyä, mikä sääntö tässä on siitä, ovatko ihmiset täällä salissa, tai mikä tässä on sääntönä, lasketaanko tämä äänestys vai ei? Alors, ja deux choses. No, kaksi asiaa. Kun puheenjohtaja sanoo, että äänestys päättyy, niin äänestys päättyy. Tämä on sääntö. Siellä puheenvuoropyyntö. Eh, mi scusi, presidente. Mm, anche in... Pahoittelen, puheenjohtaja. Äh, salissakin. Prego. Puheenjohtaja sanoi, että hän ei ymmärrä Italiaa pieni hetki. Anche in aula. salissakin puheenjohtaja kun on puheenjohtajana, puhemiehenä salissa, niin sitten kysytään, ovatko kaikki äänestäneet. Tämä on oikea tapa. Voi olla monia syitä sille, että ei ole ehtinyt vielä äänestää tai ei ole toiminut tai ei ole kenties aivan vielä perillä siitä, miten äänestys on edennyt. Jos sitten kaikki ovat äänestäneet, niin minusta tämä sääntö toimii oikein hyvin. No, Annan puheenvuoron kullekin poliittiselle ryhmälle. Voitte käyttää minuutin puheenvuoron. Telinskov, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tuo oli jo toinen äänestys. Me jo toistimme siis äänestyksen kertaalleen. Hyvin selkeästi äänestys alkaa, äänestys päättyy ja vasta sitten kun puheenjohtaja oli ilmoittanut tuloksen, niin sitten sosialistiryhmä sanoi, että heillä oli vielä jäsen, jolla ei ollut korttia siellä sisällä. Mehän olisimme voineet toista äänestyksen kolmesti, kolme, neljä, viisi ihmistä olisi voinut tulla vielä tänne saliin. Eli tämä äänestys hoidettiin jo kahdesti, toistakaan ei olisi tarvittu, joten todella arvostaisin nyt, jos voisimme kohteliaisuuden nimissä jättää nyt tämän keskustelun, koska tämä äänestys on nyt järjestetty. Hänellä ei ollut äänestyskortti koneessa. Eihän se käy, että kaikilla kunnioituksella hyvää ystävää Claudia kohtaan, että aina uusitaan äänestys, kun joku uusi tulee saliin. Monsieur, monsieur. Kiitoksia. Sitten De Lundgren. Se sera après avec vous, Madame euh, Foster. Ja sen jälkeen Foster. Thank you. It cannot be... Kiitoksia. Kyllä aikuisen pitää pystyä lukemaan asiakirjoja. Äänestys alkaa yhdeksältä, joten tulkaa tänne yhdeksältä. Älkää tulko tänne kymmentä yli yhdeksän. Lapsetkin ovat paremmin ajoissa ja täsmällisiä kuin jotkut tämän valiokunnan jäsenet. Olkaa ajoissa täällä tai sitten äänestyksen ei päde. Je ne permets pas qu'on applaudisse. No niin, ja kyllä täällä tietysti pitää olla, saada olla myöhässäkin. No, No niin, Foster saa seuraavaksi puheenvuoron. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Taidan olla jäsen, joka on ollut pisimpään täällä. Enkä usko, että säännöt ovat muuttuneet vuoden 1999 jälkeen. En ole ollut aina tässä samalla paikalla, mutta säännöt ovat selkeät. Kaikki kiirehdimme tänne. Olisi kyse sitten täysistunnosta tai valiokunnasta ja meiltä on mennyt muutamakin äänestys ohi, kun on tehnyt jotain muuta. Tänne salissa pitäisi olla ja paikallaan ja valmiina äänestämään. Emme halua olla liian tiukkoja kollegoille, mutta olisin Pavel Talitskan kanssa samaa mieltä. Kolmas kerta nyt. Ensin äänestettiin, sitten haluttiin tarkistaa äänestys ja sitten pari ihmistä juoksi vielä tänne saliin. Ja mielestäni puheenjohtaja annoitte ihan riittävästi aikaa ihmisille äänestää, joten valitettavasti Minusta tämän äänestystuloksen pitäisi päteä. Varmasti kaikki ponnistelemme sitten vielä kovemmin, että ehdimme tänne paikalle ajoissa. Kiitos oikein paljon. Jatketaan vain eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Kyllönen, haluaisitteko te käyttää puheenvuoron? Kyllönen. Kyllönen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Mrs. Kyllönen don't want the floor. I want the whole thing. Kyllönen ei halua pu- puheenvuoroa. Haluan koko pöydän. Alors la décision de la présidente est très claire. Puheenjohtajan päätös on selkeä, kun äänestys on julistettu päättyneeksi, niin se on päättynyt. Tuliko selväksi? Tähän ei tarvitse enää palata. Nyt äänestämme koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Et le rapport est... Hylätty aika suurella enemmistöllä. Alors, c'est une opinion pour le rapport de Envie. Tämä oli siis lausunto ympäristövaliokunnan ja ITREN mietintöön. Allez! Nous continuons, les... Nous continuons notre séance. Jatkamme istuntoa. Jos haluatte lähteä, niin lähtekää sitten hiljaisuuden vallitessa, koska nyt me jatkamme. Me jatkamme kokousta. Jos te haluatte puhua, puhukaa ulkopuolella. Oh. Allez, nous continuons. Jatketaan. Nous continuons sur la... Seuraavaksi meillä on käsittelyn alla mietintöluonnos eurooppalaisesta strategiasta vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten. Ujeli on esittelijämme. Eli jos te haluatte keskustella keskenänne, niin lähtekää ulos. Merci. Allez, nous continuons. Jatketaan. Uiheli saa puheenvuoron. Annan siis esittelijälle puheenvuoron. Ja sen jälkeen varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Uiheli, olkaa hyvä, saatte puhua. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta hyvät kollegat. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi asiantuntijat, asiantuntijoiden järjestöt, jotka tulivat kuuntelemaan ensimmäistä keskustelua tästä mietinnöstä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi my- myös vierailijaryhmän Unkarista. Minulla on suuri kunnia, että he ovat kanssanne täällä. Meillä on opiskelijaryhmä ja eläkeläisten ryhmä eläkeläisten parlamentista. Niin näin ei pitäisi tehdä. Puheenjohtaja sitten moittii suosionosoitusten esittämisestä. Mutta nyt turvavyöt kiinni, koska nyt puhumme tulevaisuudesta, jossa vauhti on vain nopeampi ja nopeampi. Olen aivan vakuuttunut siitä, että muutamme aivan täysin ajoneuvomme koko liikenteen liikennepolitiikan. Olemme keskustelleet tästä aiheesta täällä valiokunnassa yli kymmenen vuoden ajan. Miten voimme käsitellä vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä? Miten voidaan sisällyttää kansalaisten jokapäiväisen elämään? Olette varmaan nähneet elokuvan pätkän siitä, että istutetaan autoon, painetaan nappia ja auto vie vaikka ravintolaan tai työpaikalle ja sieltä sitten kotiin Muutama vuosi sitten tämä oli vielä Skifi-elokuvaa, eikä tuntunut oikein realistiselta vielä, mutta kaikki ole tietenkään ihan tällaista tulevaisuudessa, mutta tämä luo nyt kuitenkin pohjan sille, miten voimme täytäntöönpanna tätä uutta, uudenlaista liikennejärjestelmää, jotta pystymme elämään – älykkäiden vuoron vaikutteisten ajoneuvojen maailmassa. Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana kollegat ovat olleet hyvin aktiivisia keskusteluissa. Haluaisin kiittää Lambenetniktiä ja olemme kuulleet myös muita kumppaneita Yhdysvalloista, Kiinasta, Israelista, Berliinistä – ja muualta muista maista, muista paikoista on kuultu monen monia asiantuntijoita ja asiantuntijajärjestöjä, jotka ovat kommentoineet sitä, miltä tulevaisuus näyttää. Se, mistä nyt puhumme, on järjestelmä, jossa ajoneuvot viestivät keskenään jatkuvasti. Ja tämä voisi lisätä turvallisuutta, voisimme välttää onnettomuuksia. Tuhannet ihmiset kuolevat tieliikenneonnettomuuksissa meillä nykyään vuosittain, joten tieliikenneturvallisuus on tässä tärkeä tekijä. Lisäksi voitaisiin helpottaa kuljetusjärjestelmiä. Ei vuosikymmenen tai kahden kuluttua, vaan vuoden kahden kuluttua. Meillä on aivan uudenlaisia ajoneuvoja teillämme. Ne viestivät keskenään ja niiden järjestelmien kanssa, jotka ovat tien varsilla – ja ne viestivät myös liikenteenvalvontakeskusten kanssa 24 tuntia vuorokaudessa, tai siis aina ollessaan matkalla johonkin tien päällä. Mitä tämä tarkoittaa? Näin voidaan päästä eroon inhimillisistä erehdyksistä, voidaan ottaa huomioon sääolosuhteet. Ja jos onnettomuus sattuu, järjestelmä voi välittömästi lähettää tietoa ambulansseille ja muille siitä, missä kohdin onnettomuus on tapahtunut. Ja jos auton tulee ongelma, niin myös siihen ongelmaan saadaan apua nopeasti paikalle. EU:ssa on ihan sama, katsotaanko toimielimiä tai teknistä kehitystä, niin me olemme kyllä jäljessä verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Me haluaisimme ottaa tällaisen järjestelmän EU-ssa käyttöön hyvin nopeasti. Mutta miten se on mahdollista? Jos muistamme, että jäsenvaltioiden keskenkin on valtavia kehityskuiluja. Oma maan Junkari esimerkiksi. Ei tietenkään voida verrata vaikka Budapestin kaupungin keskusta ja kehityksen tasoa siellä – johonkin toiseen paikkaan, joka on parisataa kilometriä kauempana. Eli jäsenvaltioiden sisälläkin on valtavia eroja. Ja tämä koskee tietenkin kaikkia EUn jäsenvaltioita. Joten hyvät kollegat, tämä aihe on todella kuuma peruna. Samoin tämä mietintöluonnos. Oikeastaan kaikki toimijat tällä alalla ovat hyvin aktiivisia, auton valmistajat ja kaikki muut. Ennen mitä myöhemmin meidän on päätettävä, mihin suuntaan haluamme kulkea. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota. Komissio oli aina valmis keskusteluihin ja minä valiokuntamme edustajana ja esittelijänä tässä kysymyksessä sai paljon apua muun pääosastolta. Libenvi ja IMKO-valiokunnat ja siellä työtä tekevät kollegat saavat myös kiitokset yhteistyöstä. Kaksi asiantuntijaryhmää, ITS-foorumi, niistä on yksi. Ja sieltä saatu raportti oli hyvin suureksi hyödyksi. Siellä esiteltiin kahdeksan asiantuntijaryhmän raportit. Ja Gear 2030 on toinen mainitsemisen arvoinen aloite. Monia muita kehitysohjelmia aloitteita on käynnissä tällä hetkellä rinnakkain muun kehityksen kanssa. Meidän pitäisi saada nyt kaikki yhteen. Autoteollisuus, liikenne, televiestintä, operaattorit, IT-teollisuus, kaikkien alojen on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme ottaa tällaisen järjestelmän käyttöön ja voimme sopeuttaa toimintamme tuorempaan teknologiseen kehitykseen. Yhteistyö on hyvin tärkeää eu tasolla ja jäsenvaltioiden kesken mikäli mahdollista, kaikkien EU-jäsenvaltioiden pitäisi liittyä Sea Roads-aloitteeseen. En voi puhua kaikista yksityiskohdista, tämä on melko pitkä mietintö, mutta yhden asian haluaisin mainita. Verrattuna komission tiedonantoon haluaisin ja sitten muutamia muutoksia siinä mielessä, että mielestäni meidän tahtimme pitäisi olla nopeampi, mutta suunta on ihan oikea. jäsenenä minun on painotettava yhä uudestaan sitä, että me emme voi ottaa uutta teknologiaa EU:ssa käyttöön, jos tätä teknologiaa ei saada kaikkien eu kansalaisten käyttöön. En voi hyväksyä minkäänlaista uutta järjestelmää, josta pääsevät nauttimaan ainoastaan rikkaiden jäsenvaltioiden rikkaat asukkaat. Meidän täytyy tarjota samaa kaikille eu kansalaisille, kaikille alueille, mikroalueille, kaikille kansalaisille. Kaikkien pitäisi voida hyötyä tästä uudesta teollisesta vallankumouksesta, tästä uudesta järjestelmästä, koska kaikkien elämät ovat samanarvoisia. Köyhempien asukkaiden syrjäseudulla – samoin kuin keskustoissa rikkaimmilla alueilla elävät rikkaat kansalaiset. Sama suoja kaikille kansalaisille siis. Kestävyys, yhteenliitettävyys, ne ovat tärkeitä prioriteetteja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja siitä, että me olemme pystyneet painottamaan vihreää lähestymistapaa tässä mietinnössä, koska on hyvin tärkeää puhua myös ympäristöstä ja siitä, minkälainen ympäristön taakka liikenteestä syntyy ja miten sitä päästään pienentämään. Kyberturvallisuus ja tietosuoja ovat myös tärkeitä kysymyksiä. Meidän tulee käsitellä pitkään näitä aiheita. Ajatelkaa sitä tiedon määrää, jota ajoneuvot keräävät ja voivat lähettää edelleen. Jokin kolmas osapuoli voisi väärinkäyttää hyväkseen tätä tietoa tai käyttää vaikka kaupallisiin tarkoituksiin. Meidän pitää olla hyvin tarkkana, ettei näihin järjestelmiin päästä hakkeroimaan. Kohtaa 15 haluaisin painottaa. Tässä mainitaan ETS G5 ja muut viestintäkokonaisuudet. Aion tehdä muutoksia tuoreiden keskusteluiden jälkeen, joita olen asiantuntijoiden kanssa käynyt. Meille on tärkeää se, että kaikki nämä järjestelmät voivat viestiä keskenään. Ja toinen kohta, ja haluaisin kiinnittää huomioon, niin on kohta 20. Tässä mennään pidemmällekin, ei mainita ainoastaan CITS, vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä. Valitettavasti emme ole voineet esittää ratkaisua, joka sopisi kaikille. Tämä koskee siis lainsäädäntöpuitteita, jotka kattaisivat koko Euroopan unionin. Näin toimivuus toteutuisi kautta Euroopan unionin. Me tarvitsemme lainsäädäntöä. Sellaista lainsäädäntöä, joka luo tasavertaiset toimintamahdollisuudet siinä, miten päästään käsiksi ajoneuvotietoihin. Innovointi, kuluttajasuoja ovat myös tärkeitä asioita, samoin kuin tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Minulla ei ollut mietinnässä riittävästi tilaa puhua muista näkökannoista, jotka olen maininnut nyt puheenvuorossani, mutta pyrimme saamaan ne mukaan tarkistusten kautta. Esimerkiksi kaupunkiliikenne kannattaisi varmasti vielä mainita – ja sitten myös jalankulkijat, pyöräilijät, moottoripyöräilijät. Tässä on kyse liikennejärjestelmien haavoittuvaisimmista ryhmistä, joten nekin pitää varmasti mainita. Hyvät kollegat, olen valmis tekemään lisää työtä lähiviikkoina ja olen valmis myös tarkistusten tsunamiin suorastaan – Sehän osoittaisi vain, että kaikkia kiinnostaa tämä aihe kovasti. Kiitos oikein paljon. Nyt kuuntelen mielelläni teidän ehdotuksianne. Kiitos edustaja Uiheli. Luonnollisesti ennen kuin käynnistämme keskustelun, niin haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, unkarilainen eläkeläisryhmä. He edustavat eläkeläisjärjestöjä koko Unkarista Uihelin, heilin kutsusta. Tervetuloa valiokuntaamme. No niin, keskustelu käynnistyy. Edustaja Virkkunen, olkaa hyvä. Madam Chairman, uh, dear. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos esittelijälle hänen esittelystä ja mietintöluonnoksesta. Olen samaa mieltä, että aihe on hyvin tärkeä. Autoteollisuushan on Euroopan suurin teollisuuden ala. Näin ollen on tärkeää, että me toimimme johtajina myös tällä alalla. Yhdysvallat ja Kiina kehittävät hyvin nopeasti ICT-järjestelmiä. Meidänkin on päästävä eteenpäin näissä asioissa. Teollisuus on myös meidän talouteemme yksi merkittävimmistä vaikuttajista. Näin ollen autoalallakin on digitaalisuutta vietävä eteenpäin. Täytyy tarjota mahdollisuudet vaurauteen jatkossakin. Komission strategia on varsin hyvä, se on toiminta perusta tälle alalle jatkossakin. Strategian pääseikat ovat hyvin tervetulleita, jotta pääsemme vuoteen 2019 mennessä näihin internetin kytkettyihin autoihin. Me haluamme korostaa myös turvallista ympäristöä. Liikenteessä digitalisointi tarkoittaa sitä, että liikennejärjestelmä on turvallisempi ja tehokkaampi. Sitähän me kovasti tarvitsemme. Me tiedämme, että ajoneuvojen määrä kasvaa kaikkialla Euroopassa, eli tällaisia uusia ratkaisuja todella tarvitaan. Minun mielestäni meidän mietinnön tulisi olla kuitenkin hieman kunnianhimoisempi. Olisi hyvä, että olisi konkreettisia tavoitteita ja aikataulusta, aikatauluja sen suhteen, miten lähivuosina edetään. Minä kannatan hybridiviestintä eh, strategiaa niin, että huomioidaan tällaiset mahdollisuudet myös viestinnässä ja yhteyksissä. Ne on oltava taattuja yhteyksiä. Esittelijäkin korosti jo sitä, että on tiettyjä seikkoja, joita huolellisesti on pohdittava, nimittäin tietosuoja ja kyberturvallisuus. Henkilötietojen suoja ja yksityisyyden suoja on yksi tärkeimmistä seikoista tässä aiheessa. Käyttäjillä on oltava oikeus valvoa omia no, käyttäjätietojaan. Saman aikaan haluan korostaa jo esittelijänkin esille nostamaa seikkaa, nimittäin kohtaa 20, on löydettävä tapa varmistaa, että kaikilla asianosaisilla on pääsy ajoneuvon tietoihin. Tämä on tärkeää innovoinnin kannalta. On löydettävä oikeanlainen tasapaino tässä asiassa. Jos haluamme rohkaista innovointiin Euroopassa, niin silloin meillä on taattava tiedon saanti myös ajoneuvoista. Se on tärkeää älyjärjestelmien kannalta. Tuen sitä, että uusia palveluita äh, kehitetään pilottihankkeilla ja tutkimuksella. Myös rahoitus on taattava tältä osin. Komission on varmistettava, että autoteollisuus on sitoutunut jatkossakin siihen, että se ITS-ajoneuvot voidaan ottaa käyttöön ennen vuotta 2019. Kun strategian toimia toteutetaan, niin säätelytarvetta tulisi arvioida huolellisesti. On oltava varovaisia, että emme ylisääntele tätä alaa. On oltava myös huolellinen, että todella varmistamme säätelyn tarpeellisuuden, jotta se ei estä innovointia. Meidän täytyy saada innovointi ystävällinen ympäristö aikaiseksi. Tarvitaan myös päivitettyä kansallista lainsäädäntöä tällä alalla. Monissa jäsenvaltioissa kansallinen lainsäädäntö ei välttämättä ole aivan ajan tasalla eikä innovaatioystävällistä, niin kuin sen tulisi olla. Meidän tulee rohkaista jäsenvaltioita tekemään oma osuutensa, aivan niin kuin muitakin sidosryhmiä. Näin ollen kyse on yhteisestä työstä ja yhteisponnistelusta. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa ja kaikkien kollegoiden kanssa, jotta, saamme kunnianhimoisen strategian myös TRAN-valiokunnasta. Ikävä kyllä minä joudun kiirehtimään lennolle. En voi olla mukana koko keskustelussa, mutta aktiiviset kollegat kyllä osallistuvat keskusteluihin jatkossakin. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Virkkunen. Ja nyt Demas Mekker, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. En ole kyllä varjoesittelijä, mutta pidän tietenkin tätä äärimmäisen kiinnostavana aiheena ja mietintöni ja haluaisin esittelijä kiittää hyvästä lähestymistavasta tässä. Olen aivan varma siitä, että parlamentista on annettava tiukka viesti siitä, että olemme hyvin kunnianhimoisia, jotta voimme odella, olla todella etunenässä, kun puhutaan vuorovaikutteisesta verkon liitetystä ja automatisoidusta liikenteestä. CITS-järjestelmät voivat lisätä turvallisuutta ja myös mukavuutta kaikkien osalta. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin katsottava sitä, miten voidaan monimuotokuljetuksia tukea. Esittelijä aivan oikein viittaa kyberturvallisuuteen, henkilötietosuojaan ja yhteen toimivuuteen CTS-järjestelmissä. Haluaisin lisäksi vielä painottaa oikeudellisia puitteita joiden pitää olla riittävät. Meidän on huolehdittava tässä oikeusvarmuudesta ja siitä, että voidaan houkutella investointeja. Sitten vielä eurooppalaisen autoteollisuuden kansainvälisyys pitää ottaa huomioon. On tärkeää, että Euroopan unioni myös solmii sopimuksia tärkeimpien kauppakumppaneidemme kanssa, jotta kansainvälinen autokauppa voi toteutua mahdollisimman avoimesti ja selkeiden sääntöjen mukaan. Muita kommentteja voin esittää vielä tarkistusten muodossa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur de Masmaker. Kiitos. Van Miltenberg, olkaa hyvä. Merci, eh, madame la Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Jatkan englanniksi. Ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni ja kiittää esittelijää erinomaisesta mietintö, mietintöluonnoksesta. Tässä todellakin asetetaan oikeanlaiset prioriteetit ja meidän täytyy korostaa yksityisyyttä, tietosuojaa, kyberturvallisuutta ja teknologiaa tässä mietinnössä. Ja tämähän on esittelijä mietintöluonnoksen linjainen ajatus. Hän myös toteaa, että komission tulisi piakkoin tarkoin asettaa riittävät oikeudelliset puitteet, jotta saavutetaan EUn tasoinen yhteentoimivuus, kuten kohdassa 20 sanotaan, olen täysin samaa mieltä. Ja meidän täytyy myös olla kunnianhimoisia. CITS on avainasemassa, kun halutaan tehdä liikenteestä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää. Se on hyvä keino mennä eteenpäin. On hyvä, että CITS-ratkaisuja sovelletaan ja käytetään myös ajoneuvoissa. Aiemmissa kollegoiden puheenvuoroissahan tämä tuli jo esille. Mutta Alderyhmän ryhmän puolesta minä tuen erityisesti liberaaleja markkinoita ja teknologisesti neutraaleja. Parhaat viestintäteknologiat tulevat markkinoilta. Markkinat tarjoavat meille tarpeelliset ratkaisut, mutta kansalaisten ja käyttäjien turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Se on kaikkein tärkeintä meille Aldessakin. Siksi meidän tulisi varmistaa se, että ainakin pitkällä tähtäyksellä, pitkällä tähtäyksellä ainakin vies, ö, ajoneuvot keskustelevat keskenään. Siirtymäkaudella meidän täytyy pohtia, miten löydämme sopivan tasapainon niiden ajoneuvojen välillä, joilla ei ole tätä välinettä ja niiden, joilla on. Miten ne, ne voidaan yhdistää? Ja tietenkin ö, yhteensopivuus on meille tärkeä asia ja minä olen IMKO-valiokunnalle vedonnut ö, henkilötietojen suojelun puolesta ja yksityisyyden puolesta. Ja tämä koskee siis kuluttajia. On erittäin tärkeää, että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan tässäkin kohtaa. Lisäksi valmistajien ei koskaan pitäisi käsitellä ajoneuvoissa olevaa tietoa ilman niiden omistajien tai käyttäjien ajajien lupaa. Tältäkin osin CITS e otetaan huomioon tässä mietinnössä ja minä tukisin tämänhetkistä parhaiden käytänteiden jakoa CITS-alustan e kautta. Me tarvitsemme myös CITS-pilotteja. E ne tarvitsevat tukea komissiolta ja niiden pitää saada riittävä rahoitus. Johtopäätös, puheenjohtaja. Haluaisin toistaa, että tämä mietintöluonnos on pitkälle minun aj- ajatusteni kanssa samalla linjoilla. Muutama muutosehdotus. Ne liittyvät lähinnä kuluttajien oikeuksiin ja teknologiaan ja teknologianeutraaliuteen. Tähdentäisin, että tulee yksi erityinen tarkistus muutosehdotuskohtaan 21. Se liittyy työmarkkinaosapuolten väliseen keskusteluun. Tietenkin esittelijä on SJD-ryhmän jäsen, joten hänen täytyy tietenkin laatia kohta sosiaalidialogista, mikä on minustakin hyvä asia, mutta korostaisin, että CITS on kyse myös siitä, että pitää löytää oikea tasapaino niiden kielteisten ja myönteisten vaikutusten välillä, joita sillä tulee olemaan työmarkkinasuhteisiin. Sehän tulee luomaan uusia työpaikkoja, tulee pönkittämään kasvua Euroopassa ja tulee auttamaan niitä sektoreja. Mutta toisaalta tulee olemaan myös niitä sektoreita, joille tulee ehkä ongelmia, kun haluavat turvata asemansa työmarkkinoilla. Mutta olkaamme optimistisia optimistisuuskin tietysti on minun ryhmälleni, ryhmäni sydäntä lähellä oleva asia. Minä olen <clears throat> valmis tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tämän jännittävän aiheen parissa ja uskon, että voimme olla yhteistyöhaluisia ja olemme yhtä yhteistyöhaluisia kuin tämä otsikkokin heijastelee. Kiitos tästä puheenvuorosta. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, dear colleague. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnä tarvitaan uutta ajattelua niin, että liikenne nähdään ihan toisella tapaa. Ja ajatellaan palvelukulttuuria. Tuetaan monimuotokuljetuksia itässä kautta. Ja nyt tarvitaan todella lähestymistapaa, jossa keskiössä on kuluttaja, asiakas. Kiittäisin esittelijän mietintöluonnoksesta. Tämä on oikein hyvä pohja jatkotyölle täällä parlamentissa. Vuoropuhelun on lähettävä juuri asiakkaan pohjalta. Mitä ihmiset ja yritykset toimivat? Mitä sääntelytarvetta on? ja mitä ei tarvitsisi säännellä. For example, with financing instruments. Miten löydetään esimerkiksi rahoitusvälineitä? Mitäs liittyy yhtenäiseen eurooppalaisen liikennealan digitaalisen sisämarkkinoiden strategiaan. Ja nämä kaikki asiat liittyvät yhteen myös yleisesti rajat ylittävään yhteistyöhön. Sitähän niin kiperästi kaipaamme. TTS-järjestelmän kautta voidaan vähentää inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ja voidaan välttää monia ongelmia nykykuljetusjärjestelmissä, mutta myös tulevissa. Kaikki yhteistyö turvallisuuden osalta on tärkeää kun puhutaan ihmiselämistä ja toisaalta puhutaan kyberturvallisuudesta, digiteknologian ja siihen liittyvien liiketoimintamallien yhteys on hyvin tärkeä. Olemme ehkä jotenkin yhteyksissä, mutta emme tee riittävästi yhteistyötä vielä. Itse asiassa voisi olla tässä ratkaisu automatisoituminen, verkon liitettävyys ja se, että vähennetään liikenteen päästöä. Ne ovat kaikki tärkeitä. Tätä kautta voidaan lisätä koko Euroopan kilpailukykyä. Mutta kuitenkin tarvitaan rahoitusta ja tukia varmasti uudella tapaa sitä, että tuetaan kaikkia jäsenvaltioita aluekehityksen osalta. Eri alueilla on eri tarpeita maaseudulla, kaupungeissa – Ja on hyvin tärkeää, että kun puhutaan vuorovaikutteisesta verkkoon liitetystä automatisoidusta liikenteestä, otetaan huomioon kuitenkin tavoitteemme päästä eroon hiilestä ja päästä nolla päästöautoihin. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. On hyvin tärkeää, että Euroopan kansalaiset saadaan mukaan tähän ajatteluun, tukemaan näitä uudenlaisia ajatuksia. Nykypäivän kehitystä on lähinnä tukenut teknologian kehittyminen. Nyt tarvitsisimme kiperästi tutkimuksia ja samalla sitä, että tunnustetaan ihmisen asema tässä kehityksessä. Meidän on huolehdittava siitä, että tässä otetaan kehityksessä huomioon yhteiskunnan inhimilliset ja ympäristötavoitteet. Kyse ei ole siis ainoastaan teknologiasta, vaan myös ihmisestä. Lopuksi Pilaaksosta, Kaliforniasta voitiin oppia. Hyvä asia. Se, että meille on viesti se, että ne, jotka sanovat, että tämä, on, tämä ei ole mahdollista, eivät saisi keskeyttää kehitystä, kun muut jo tekevät. Tämä olisi hyvä pohja meidän politiikamme tässä puheenvuoroni. Kiitos oikein paljon. Mielelläni teen yhteistyötä Merci beaucoup, Madame Kilonen. Kiitos, edustaja Kyllönen. Talunde, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle hyvästä luonnoksesta. Haluaisimme korostaa kolmea kohtaa. Ensinnäkin me tuemme kohtaa 12, joka liittyy tietosuojaan ja yksityisyyteen, samoin kuin kohtaa 14, joka liittyy kyberturvallisuuteen. Sekin on mielestämme tärkeää. Jos toki haluaisimme vahvempia sanamuotoja, jotta voitaisiin varmistaa parempi eurooppalainen koordinaatio ja yhteistyö. Toiseksi <clears throat> tulisi viitata YK peruskirjaan, joka liittyy sellaisten henkilöiden parempaa pääsyä, joilla on liikkumisvaikeuksia. Ja sitten kohta 19 toimivuudesta erilaisia informaatio, tilaus ja ähm, lippupalveluita tulisi yhdistää niin, että saataisiin ovelta ovelle palveluita ja myös käveleminen ja pyöräily tulisi mainita. Kiitos. Edustaja Ahmut Tyh, olkaa hyvä. Ah, Aha, ette halunnutkaan, eikä Lundgrenkaan halua puheenvuoroa. Aha, olkaa hyvä. Allez-y. Well, you know me, I'm a car enthusiast. No, tunnette minut, olen hyvin innostunut autoista. Minulla on yhdeksän autoa, muutama auto, muutama veteraaniauto ja yksi sähköauto, mutta minun autotalliin ei sellaista autoa tule, jota en pysty ajamaan, koska pidän ajamisesti enkä halua olla matkustajana autossa, vaan minä haluan päättää, minä auto kulkee. Onneksi olen niin vanha, 54-vuotias, että kuolen ennen kuin vallankumous toteutuu. Siis autojen, jotka kulkevat ilman kuljettajaa. Joten elämäni loppuosan nautin autoistani ja ajan niitä. Kiitos. Monsieur Lundgren, ne... Edustaja Lundgren, aikamoinen yllätys. Teknologiahan kehittyy niin nopeasti tällä hetkellä, että jopa tekin, edustaja Lundgren, edustaja Lundgren. Monsieur Peter Lundgren, il va pas m'écouter, hein? Hän ei nyt kuuntele minua, Peter Lundgren. Allez, si vous aimez la voiture. Kun te nyt pidätte autoista, niin jatkossakin niistä voitte pitää, koska ne ovat puhtaampia, eikä siellä tarvitse sisä, auton sisällä tehdä yhtikäs mitään. Ajatelkaapa sitä. Ja kenties tapaatte vielä ihmisiäkin, kun autot ovat yhteiskäytössä. Näettepä vielä. Monsieur Cor, pour une minute, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour notre débat après. Allez-y. Olkaa hyvä. Seuraava puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Esittelijä ensin kiitokset oikein hyvästä mietinnöstä. Hieno täydennys omaan mietintöön, josta äänestetään täysistunnossa ensi viikolla. Molemmissa mietinnöissä noudatetaan samaa strategiaa. Lisää turvallisuutta, kuluttajasuojaa kaikille kansalaisille, ei ainoastaan rikkaamille. Tämä järjestelmä perustuu perustuu älykkäisiin tietojärjestelmiin, kuten mietinnössä esitetään. Minusta tämä on hyvä askel automatisoidun liikenteen suuntaan ja mielelläni esitän myöhemmin vielä muutaman tarkistuksen. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Korn. Monsieur Bach, Kiitos, edustaja Bach. Eh oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin viitata pariin seikkaan. Ensinnäkin Minäkin haluaisin kiitellä kollegaa siitä, että meillä on näin hyvä mietintö luonnostyön pohjaksi. Tässähän on tarkoitus katsoa vähän tulevaisuuteen mietintönä. Ja tässä on hyvä lähestymistapa, mutta ehkä tätä voidaan vähän vielä vahvistaa. Mitä tietosuojaan tulee? On päästävä eroon siitä ajatuksesta, että tässä käytetään henkilötietoa. Paljon tietoa vaihtuu eri ajoneuvojen kesken tulevaisuudessa infrastruktuurin ja ajoneuvojen välillä myös. Ja tässä oikeudelliset kysymykset ovat vielä melko epäselviä. Kenelle nämä tiedot kuuluvat? Kuka voi niitä käyttää? Kuka on vastuussa, jos syntyy ongelmia ja niin edelleen? Siis tietosuoja- ja perusasetus henkilötietosuojaan liittyvä on ihan selvä. Sinällä sinänsä ongelmaa mutta tässä puhutaan paljon muistakin asioista ja tämä liittyy tietenkin kyberturvallisuuskysymyksiin. Paljon ongelmia vielä tällä hetkellä. Nyt keskitytään liikaa tieliikenteeseen minun mielestäni ja siksi kiittelisin tuosta kohdasta 19, jossa puhutaan monimuotokuljetuksista ja monimuotoliikennejärjestelmistä. Ei pitäisi ajatella siis etteikö kaikkia liikennemuotoja voisi tässä käyttää. Tällä, tässä mielessä haluaisin vielä täydentää tätä mietintöä. Kiitos. Madame, Kiitos, edustaja Maisner. Ei massiivinen Niin melko lyhyesti pari seikkaa. Peter Lundgrenia voin ymmärtää. Kyllähän auton ajaminen voi olla ihan mukavaa ja liberaalina. Olisi kyllä hyvä, että saisi valita eikä joutuisi aina olevan automaattisen ajoneuvon matkustajana. Mutta onhan tässä suuria mahdollisuuksiakin jos meillä on tällaisia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä, jopa automatisoitua liikkumista. Erityisesti maaseudulla tässä voi olla paljon hyötyä kansalaisille. Ehkä voin tehdä tämän tyyppisiä tarkistuksia. Aina ajatellaan kaupunkia. Siellä tämä on ehkä yksinkertaisempaa, mutta meidän olisi ajateltava myös maaseutua. te on otettava tässä huomioon. Kiitos edustaja Meissner. Minä vain sanoisin tähän lisäksi kolme asiaa. Ensinnäkin Kiitos edustaja Uiheli mietinnöstänne. Kyse on tulevaisuudesta eli vähähiilisyydestä, hiilettömyydestä, puhtaista autoista ja COP21-sitoumusten mukainen. Meidän on taisteltava tämän vuosisadan vitsausta vastaan, eli saasteita vastaan. vastaan. Tuhannet ihmiset kuolevat ennenaikaisesti joka vuosi saasteiden takia. Kyllönen totesi, että huominen liikkuvuus on osallistavaa. Se tarkoittaa sitä, että sen on oltava kaikkien saatavissa, käytettävissä. Eurooppalaisten budjeteissa jo liikenne muodostaa 13 prosenttia. Sehän on jo aika iso osuus ihmisten käytettävissä olevista varoista. Ja täytyy ennen kaikkea välttää sitä, ettei liikkuvuuteen synny mitään uusia jakolinjoja. Meillähän on digitaalinen jakolinja alueeseen ja edustaja Kyllönen tämän sanoikin oikein hyvin. Se on otettava huomioon alueet ovat kovin erilaisia. Digitalisaatio osoittaa, että tämmöinen jakolinja todella on syntynyt toisaalta maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Me emme ole digitaalisesti samalla tasolla. Ja toinen jakolinja on sukupolvien välinen jakolinja. Nuorilla kaikilla on älypuhelin käytössään. Vanhemmilla välttämättä ei ole älypuhelinta. Eli voi syntyä jakolinja myös sukupolvien välille. Kaikilla ei ole älypuhelinta. Tämä täytyy muistaa. Nyt kaikki puhuvat äh, automaattiohjatusta autosta. Sellaista ei tällä hetkellä ole olemassa. Me olemme käyneet Silikon välissä käymässä, siitä puhutaan kovasti. Tässä vaaditaan ehkä kymmenkunta vuotta. Toki äh, älyautoja ja äh, verkkoon kytkettyjä autoja, mutta nyt kyse datasta on hyvin tärkeää kuka säilyttää tiedot, tämän datan. Tämä on todella iso ongelmakohta. Entäpä turvallisuus? Sekin mainittiin. Miten taistelemme kyberhyökkäyksiä vastaan? Ja kolmanneksi vastuukysymykset. Jos syntyy automaattiauton välillä ja jonkun muun välillä onnettomuus, kuka on vastuussa? Rakentajako, autorakentaja, käyttäjä, yhteisö, joka ei ole ottanut kaikkea huomioon? Eli tämä on melkomoinen ongelma-alue. Edustaja Kun, ette ole unohtunut. Halusitte käyttää puheenvuoron. Yksi minuutti. Uh, merci, madame Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on hyvin tekninen kysymys. Ja aina tekisin mieli näistä muutama sana lausua. Kiitos mietinnön esittelijälle. Aivan loistavaa ja tämä on tietenkin hyvinkin tulevaisuuteen suuntaavaa tekstiä, mutta aina pitäisi palata pohtimaan sitä, mitä tehdään tällä hetkellä. Kollega Koh sanoi aivan oikein, sähköinen liikkuvuus, siitä keskustellaan tällä hetkellä, e-call-järjestelmästä myös. Nämä ovat sellaisia järjestelmiä, jotka rakennetaan autoihin jo. Ne ovat siellä autonomisena, mutta jos halutaan automatisoitua liikennettä tai parantaa tieliikenneturvallisuutta älykkäiden järjestelmien kautta, niin miten hyvä satelliittiperusteinen navigointijärjestelmämme on? Miten täsmällinen se on? Tämä on tässä tärkeä kysymys jos puhutaan asianmarkkinoista, siellä ollaan jo paljon pidemmällä. Me kävimme Piilaaksossa ja siellä nähdään amerikkalaisten järjestelmä, mutta me itsekin käytämme. No, tämä olisi kysymykseni komissiolle, miten työstetään edistystä nyt Galileon osalta, miten täsmällisiä ollaan, 10 vai 15 senttimetriä. Nämä ovat ratkaisevia asioita, kun puhutaan tästä ajamisesta tulevaisuudessa. Puheenjohtaja, eli tämä on juuri ratkaiseva kysymys. Miten tehokkaasti käytämme energiamme? 200 kilometriä tunnissa ja sitten sitten tietöt kaikki jarruttavat ja sillä on omat vaikutuksensa. Hybridiautothan meillä on jo, jotka saavat jotain hyötyä tästä jarrutuksestakin, mutta meidän on katsottava meidän energiansäästötavoitteita. Me miten vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten tietenkin kyberturvallisuus ja tietosuojakysymykset, kaikki tulevaisuuden kysymykset, mutta Onko meillä nyt kotiläksyt hoidettuna niin, että perusedellytykset ovat selvillä? Nämä ovat kysymyksiä, mutta kiitos vielä esittelijälle. Kiitos. Katson DG Movin suuntaan. Pyydän teitä puhumaan aivan nopeasti. Van der Linde, olkaa hyvä. Chair, uh, I've... Kiitoksia. Lupaan puhua lyhyesti. Eikä vähiten siksi, että kaikki tänä aamuna kuulemani on, on oikeastaan korostanut sitä, mitä alun perinkin halusin sanoa. Komissio on tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen, koska mielestäni se vahvistaa meidän kovaa työtämme tällä alalla. Tämähän on, on suuri lupaus kansalaisillemmekin. Täällä on puhuttu äm, tieliikenneturvallisuudesta joka vuosi tuhansia kuolemantapauksia Euroopan unionin teillä. Sitä ei voida hyväksyä. Jopa miljardi euroa äh, menetetään esimerkiksi liikenneruuhkien vuoksi. Sitäkään ei voida hyväksyä. Me olemme sitä mieltä, että nämä uudet järjestelmät voivat auttaa meitä puuttumaan näihin ongelmiin. Kun strategia julkaistiin noin vuosi sitten, niin haluaisin kertoa nopeasti, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Ensinnäkin eri elementtien konversio on meneillään tällä hetkellä. Me rakennamme liikkuvuuden tulevaisuutta, aivan kuten esittelijä sanoikin. Strategia sinänsä keskittyy nyt tähän yhteistyöelementtiin, mutta se itse alustalla me olemme jo julkaisseet toisen kertomuksen, jossa rakennetaan linkkejä automaatioon. Ja sitten G GR 2030 aloite on sekin juuri julkaissut raportin ja siinä näy, osoitetaan kuinka eri elementit, elementtejä ollaan tällä hetkellä yhdistelemässä. Olen ehkä hiukan positiivisempi, suhtaudun ehkä positiivisemmin Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn. Toisaalta on vaikeaa ennakoida, kuinka nopeasti asiat kehittyvät, mutta jos me ajattelemme tätä yhteistyötä ja älyä liikennejärjestelmissä, niin meillä on tavoite eh, Euroopassa 2030 tavoite, jotta sekä julkiset viranomaiset että elinkeinoelämä tukevat. Ja meillä on pientä kilpailuetua verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihimme. Voin kertoa, että myöhemmin tänään eh, Zerot-perhe Sea Roads-perhe juhlii tänään sitä, että äh, edistystä on saatu aikaan ja se hyödyttää kaikkia Euroopassa. Me tarvitsemme myös enemmän äh, kattavaa testausta. Ja juuri tätä äh, Sea alustallakin toteutetaan. Ajoneuvoteollisuus on myös julkisesti todennut, että se tulee soveltamaan standardivälineitä, eli kaikki eh, se itse järjestelmät ovat normitettuja ajoneuvoissa ja niitä voivat kaikki kansalaiset käyttää. Tietysti täytyy vielä tehdä paljon työtä. Muun muassa eh, teemme jatkuvasti asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä tietosuoja-asioissa. Eh, me Olemme myös CEIT-komitean kanssa keskustelemassa lisätestauksista ja keskustelemme toki myös direktiivistä. Direktiivissä keskitytään kahteen avainelementtiin. Yksi on yhteentoimivuus. On tärkeää, että järjestelmä toimii kaikilla Euroopassa rajat ylittävästi eri merkeissä. Ja toinen elementti on kilpailukyky. Meidän täytyy rakentaa sen päälle, jota meillä jo on, ja meidän täytyy turvata investoinnit. Joten ihan lopuksi sanoisin, että olisimme halunneet, että mietinnössä olisi mainittu tämä testidirektiivi. Kiitos. Kiitos. Te mainitsitte korkean tason ryhmän raportin. Siinäkin DG Grow on ollut johtoasemassa ja me voimme kuulla valiokunnassamme tämän osaston edustajia. Eli on tärkeää huomioida myös tämä ulottuvuus. Me järjestämme asiantuntija tapaamisen, korkean tason tapaamisen ja saamme tästä siis tämän raportin. Year 2030, 2030 on sen otsakkeena. Eli tämä tiedoksi myös esittelijämme. Hän saa vielä puheenvuoron. Uiheli, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tarvitsen vain puoli minuuttia, koska tämän keskustelun jälkeen myös tuntuu, että ei minun tarvitse enempää tästä mietinnöstä kertoa. Haluaisin kiittää kaikkia. jotka ottivat kantaa tässä keskustelussa – sain nyt oikein uutta pontta tähän työhön. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta ja odotan mielenkiinnolla tarkistuksianne. Minulla on itsellänikin tarkistuksia vielä tehtävänä keskustelun jälkeen. Palaamme tähän siis myöhemmin. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Uiheli. Määräaika tarkistuksille on 21. marraskuuta kello 14. Me jatkamme työtämme valiokunnassa. Kyse on työryhmä, matkailutyöryhmän asioista. No niin. Ensinnäkin matkailualan verotusta käsittelevä tutkimus pääosastosta Grow. Missä te olettekaan siellä? Tervetuloa valiokuntaamme. Eli työasiakirja komission yksiköstä. Edustaja Uiheli on tässä vastuussa matkailutyöryhmän asioista. Eli te voitte kertoa tämän alla viime hetken tapahtumista ja aivan erityisesti Euroopan parlamentin järjestämästä foorumista matkailun teemapäivänä. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti olemme hieman aikataulusta jäljessä. Edustaja Uiheli, olkaa hyvä. Kiitän elnök asszony, rövid leszek. Kiitoksia kovasti. Puhun ihan lyhyesti. Matkailutyöryhmä. Kun me puhumme matkailutyöryhmästä, niin niin samaa tietoa viime aikaisista kehityskuluista. Voisin korostaa nyt kaikkein tärkeimpiä Ehkä tärkein uutinen mepeille tässä kohtaa on se, että kuukausi sitten meillä me saimme uuden johtajan, Rova Atanasopolun. Hän äh, tuli virkaansa noin kuukausi sitten. Hän tekee komissaari Pienkovskan kanssa yhteistyötä. Hän on yksikön päällikkönä ja minä olen nähnyt hänet. Hän on erinomainen kumppani. Hän on ollut erinomainen yhteistyökumppani viime viikkojen aikana, joten olen erittäin tyytyväinen siihen, että hän johtaa tätä yksikköä. Toinen tärkeä tiedonjyväinen YK on maailman matkailuvirasto piti yleiskokouksensa Kiinassa minä edustin Euroopan parlamenttia, kuten tapanani on. Ja tuolloin Ola Sikasvili, georgialainen jäsen, valittiin puheenjohtajaksi. Me olemme louppailleet TRAN-valiokunnan puolesta täällä Euroopan parlamentissakin ja muistaakseni ehdotin tätä äh, Ehdotin ensimmäisen kerran jo kaksi vuotta sitten sitä, että allekirjoittaisimme yhteistyösopimuksen tästä asiasta maailman matkailujärjestön kanssa. Ja toivon, että Tajani ja Karima Delli ö, ottavat vastaan maailmanmatkailujärjestön uuden ö, puheenjohtajan Strasburgissa täysistunnossa. Matkailualan tärkeä kongressi järjestettiin täällä jokin aika sitten. Maailman matkailupäivä oli uskoakseni inspiroiva tapahtuma kaikille. Siihen osallistui satoja ihmisiä kaikkialta Euroopasta. Kyseessä olivat asiantuntijat, järjestöt. Haluan myös kiittää Tajanin kabinettia. Mä puhun tästä vielä myöhemminkin. Viro puheenjohtajavaltiona on sekin järjestänyt asiantuntija foorumin matkailutapahtuman, jossa minä edustin Euroopan parlamenttia. Toki tällaisessa tilanteessa eh, kerron aina meidän tavoitteistamme, painopisteistämme ja haluaisin myös mainita sen, että Lontoossa viime viikolla kaikki EUn maat olivat edustettuina erässä toisessa matkailutapahtumassa – kaikki matkailusta vastuussa olevat ministerit olivat läsnä ja tämä olikin tärkeä tapahtuma. Me saavutimme seuraavia asioita. On kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat aktiivisia matkailualalla ja on myös eurooppalaisia järjestöjä, jotka ovat aktiivisia matkailualalla. Ja me, meidät, Euroopan parlamentti, kutsutaan aina kaikkiin kansainvälisiin tapahtumiin, mikä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti saa äänensä kuuluviksi kaikissa tilaisuuksissa. Näin ei aina ole ollut. Tämä on erittäin tärkeä kehityskulku. Tämä, että me voimme nyt osallistua näihin tapahtumiin. Innsbruck isännöi matkailukonferenssin. Jos teitä kiinnostaa, voin antaa teille lisätietoja. Ottakaa minun yhteyttä. Ja haluaisin myös kertoa teille yhden toisen asian. Eli marraskuussa komissio järjestää vuotuisen matkailufoorumin, ja jos oikein muistan, se on 28. päivä, mutta komissaari var- varmasti kutsuu paikalle, että toivottaa tervetulleeksi kaikki halukkaat mepit. Yksityiskohtainen ohjelma tulee myöhemmin. Korostaisin vielä sitä, että että useita menestyksekkäitä pilottihankkeitakin on järjestetty. Kiitän teitä avustanne. Olemme saaneet paljon rahoitusta. Matkailuhankkeet, eh, jotka liittyvät Euroopan kulttuuriin, ovat saaneet 1,1 miljoonaa euroa, Interrail-hanke 12 miljoonaa. Haluan kiittää teitä avustanne Teidän avullanne saavutimme tämän. Ja tulevina kuukausina Euroopan matkailupääkaupunkihanke käynnistetään. Siitäkin tulee myöhemmin tietoakin. Kiitos edustaja Uiheli. Nyt avaamme seuraavan vaiheen, eli komissio edu, esittelee tutkimuksen matkailun verotusta koskien. Haluan toivottaa tervetulleeksi tämän tutkimuksen laatijat. Kyse on siis verotuksesta 28 jäsenvaltiossa. Riittävästi ei korosteta sitä, minkälainen taloudellinen vaikutus matkailualalla on. Nyt Jonathan Dylan saa puheenvuoron, missä te olette. Tervetuloa valiokunnan vieraaksi. Olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron ja aikaa on 8-10 minuuttia. Je vais mettre mon chrono parce que nous avons appris. On a un peu pris de retard, mais je sais que ça va être... Olemme hieman aikataulusta myöhässä, mutta varmasti osaatte tehdä hyvän synteesin esityksestänne. La parole est à vous. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, maybe if Kiitos. Kenties aivan lyhyesti voin esitellä meidät ja sen jäl- jälkeen voin hieman pääkohtia tutkimuksestamme esitellä. Minä olen Simon Curry. Olen Price Waterhouse Coopersista, poliittisesta taloudellisesta neuvonantajayksiköstä ja Jonathan Killam. Olen seniori ekonomisti ekonomistitiimistä. So the, um, the, the share of tourism, um... Matkailun osuus EU:ssa yleistasolla on globaalitella tasolla on kutistunut aika huomattavalla tavalla. Se on nyt viimeisen viiden vuoden aikana vakiintunut noin 40 prosenttiin globaalista matkailusta. 20-30 vuotta sitten luku oli jopa 55 prosenttia. Matkailijamäärä EU-ssa kuitenkin kasvaa. Ei ole mitään yhtä ainoaa selitystä tälle tilanteelle. Globaalit matkailumarkkinat kasvavat. Ihmiset vaurastuvat ja näin ollen matkustavat myös kauemmaksi ja uusiin kohteisiin. Uusia kohteita nousee esille jatkuvasti. Kyse on myös matkailun tasapainosta EU:ssa. Se on va- vakiintunut viimeisten vuosien aikana ja tämä liittyy osiltaan turvallisuussyihin lähiympäristössämme. Esimerkiksi Turkissa vierailleet tai Pohjois-Afrikassa vierailleet matkailijat tällä hetkellä eivät välttämättä enää lähdekään näille matkoille, vaan sen sijaan vierailevat EUn alueella. EUn osuus globaalista matkailusta on siis vähentynyt, mutta myöskin vakaantunut. Ja matkailijamäärä kuitenkin kasvaa vuosi vuodelta. Ihan lyhyesti tutkimuksessa katsottiin neljää asiaa ja näissä saatiin tietokantaa siitä, mitkälaiset verotuksen vaikutukset olivat kaikilla aloilla jäsenvaltioissa. Ja sitten valitsimme muutaman kohteen tutkimuksen kohteeksi ja analysoimme taloudellisia vaikutuksia. Annamme vähän yleisempiä suosituksia matkailuveron osalta ja erityisesti yöpymisiin liittyvät turistiverot. Lyhyesti siis keskeisimmät löydökset. En puhu yksityiskohtaisemmin. Me olemme julkaisseet nämä tiedot, voitte tutustua siihen. Ei ole varmaankaan yllättävää, että näemme paljon vaihtelua jäsenvaltioiden kesken verotuskysymyksissä. Yhteisövero, henkilövero, ALV ja turistiverot ja muut. Jos katsotaan tätä turistiveroa, hypyyn selitettyä tekstiä, tämä liittyy lyhyen ajan oleskeluun. Nämä verot ovat lousemassa, lisääntymässä Tämä oli alun perin amerikkalainen ilmiö, nyt niitä on vähän kaikkialla. Kaksi kolmannesta jäsenvaltioista tällä hetkellä on ottanut tällaisen turistiveron käyttöön ja tämä vaihtelee kovasti. Joskus se on henkilöön liitetty joskus koko huoneeseen ja erilaisia vaihtoehtoja on. Harvoja turistiveroja on tämän yöpymiseen liittyvän veron lisäksi. Sitten ALVstä lyhyesti, koska se on alalle tärkeä vero – Kuten tiedätte, useimmat jäsenvaltiot ovat jo vähentäneet ALV-tasoa matkailuun liittyvien palveluiden osalta. Esimerkiksi catering, hotellit, majoitusliikkeet. Rajallisia mahdollisuuksia on vähentää ALVtä edelleen. Jos katsotaan vaikka majoitusliikkeitä, niin puolissa jäsenvaltioissa on jo alhaisin ALV-taso tällä saralla, joten lisävähennykset eivät ole helposti mahdollisia – ja sitten olemme katsoneet kolmen hyvin toimivan matkailukohteen verotusta. Kypros koko maana, siellä on hyvin kevyt verotus kaiken kaikkiaan, mutta myös matkailualalla. Ja hallitus monimuotoistaa siellä myös matkailutarjontaa, niin ettei tätä nähdä enää tällaisena aurinkoisena rantalomakohteena – vaan että tässä olisi muunkinlaista luksusmatkailua, vuoden ympäri tapahtuvaa matkailua. Sitten Balearit, Marka, Marka ja muut pienemmät saaret. Siellä on monenlaisia veroja, alueellinen laaja itsemääräämismahdollisuus niiden osalta. Tämä on mielenkiintoinen kokeilu, koska vähän aikaa sitten on otettu kestävän matkailun – verokäyttöön, joka muistuttaa 15 vuotta sitten otettua veroa, joka kumottiin vuotta myöhemmin silloin eri syistä. Olemme katsoneet eroja näiden kahden veron välillä ja näyttäisi hyvinkin siltä, että se tapa, jolla verot on otettu käyttöön ja jota, tapa, jolla sitä on hallinnoitu, on ihan erilainen, joten se on otettu sektorilla toisin vastaan. Pariisi tietenkin suosittu matkakohde Pariisissa on monenlaisia matkailun veroja käytössä ja Pariisin osalta erityisesti jakamistalouden majoitusliikkeet ovat tärkeitä, Airbnb, Home Away ja muut palveluntarjoajat ovat keskeisessä roolissa. Pariisissa jo aikaisemmin otettiin tällainen foorumin keräämä, tämän palvelun tarjoajien foorumin keräämä vero eikä yksittäisten majoitusliikkeet liikkeiden. So I'm just going to, uh, run through. Ajattelin lyhyesti vain käydä läpi jotkut keskeisistä taloudellisista löydöksistä tutkimuksestamme. Taloudellinen vaikutus matkailusaralla on hyvin merkittävä. Se vastaa noin 5 prosentista BKTstä EU:ssa. ssa jos otetaan huomioon koko tavallaan alihankintaketju matkailun alalla, niin tämä nousee noin 10 prosenttiin Kreikan kaltaisten maiden osalta. Matkailu vastaa jopa BKT noin 18 prosentista, joten se on hyvin tärkeä ala. Se, mikä nyt on tärkeää siinä, että mikä houkuttelee ihmiset eu alueelle, on ensinnäkin hinta – mutta ei ainoastaan hotellin hinta, vaan kaikki muut, kuten auton vuokra, ravintola aterian hinta, koko paketin hinta, mutta myös laatu. Kun laadusta puhutaan, tarkoitetaan yhteiskunnan kehitystä, infrastruktuuria ja sitä, millä mallilla ympäristö on. Ja näin saadaan tarjottua tällaisia uniikkia matkakohteita, jotka kiinnostavat kuluttajia. Nämä matkailuverot, turismiverot ovat usein pieniä, 40 senttiä per yö tai jopa 7,5 euroa yöpymistä kohden kalliimmissa kohteissa, mutta tämä ei ole välttämättä niin suuri summa, että turistit eivät haluaisi yöpyä, jos ajatellaan koko matkapakettia. Mutta jos ajatellaan sellaisia kohteita, joissa kysyntää on vähemmän. Jos ei ole niin erityispiirteitä, jos jotkut laatutekijät vähän puuttuvat, niin silloin tällä yöpymis- tai matkailuverolla on paljon suurempi vaikutus. Mitä sitten tutkimuksemme suosituksiin tulee? Yksi tärkeä asia ymmärtää oli se, se, että kun EUn ulkopuolelta tulee matkailijoita, niin on hyvin tärkeää ajatella sitä, miten saada näitä tuloja. Eli miten vääristävää saattaa olla joskus se, miten valuuttakurssit vaikuttavat. Tämä siis liittyy myös siihen, miten kiinnostavana matkakohteena Eurooppa näyttäytyy. Ja mitä enemmän on sellaisia matkakohteita, joita voitaisiin esittää aivan erilaisina kuin muut globaalit matkakohteet, niin sitä voimakkaampana EU näyttäytyy kokonaan kokonaisuutena matkakohteena ja se saattaa parantaa kaiken kaikkiaan tilannetta. Muutama seikka, joka liittyy näihin yöpymisveroihin, matkailuveroihin. Ne voivat olla tärkeitä äh, tiettyille aloille, esimerkiksi Balearit, nousivat tässä tutkimuksessa esille. Ennen kuin laki otettiin käyttöön, niin ala kuultiin ja sitten päätettiin, miten tämä toteutetaan. Avoimuus on hyvin tärkeää ja täytyy ottaa koko ala mukaan, kun tehdään lopullisia päätöksiä. Näin syntyy laajempi konsensus sitten veron hyväksyttävyydestä. Nämä verot ovat sitten yksittäisten toimijoiden vastuulla kerätä, esimerkiksi hotellien vastuulla. Mutta jakamistalouden lisääntyessä tämä aiheuttaa tiettyä kitkaa ja haasteita. Ovatko sitten yksilöt vastuussa veronkeruusta? Esimerkiksi Pariisissa tällais, tällainen jakamistalous ja airbnb tyyppinen majoitus on lisääntynyt Aika on jo loppunut, ei tämän enempää suosituksista, mutta tämä tutkimus on käytettävissä, ja kehotan teitä perehtymään siihen. Merci beaucoup pour cette... Kiitos tästä esittelystä. Nyt voimme avata keskustelun. De Grande, Pasquale, olkaa hyvä. Pour deux minutes. Kaksi minuuttia. Gracias, presidenta. Procuraré ser breve. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää kovasti tästä yleiskatsauksesta, tästä esityksestä. Sanoisin kuitenkin seuraavan. Olen toki sanonut tämän aiemminkin tässä valiokunnassa, mutta onneksi vuonna 1996 estettiin matkailuasioiden harmonisaatioyritykset. Kaikki, mikä liittyy verotukseen, mahdollistaa sen, että voimme olla kilpailukykyisiä tällä alalla, matkailualalla, joka on tärkeää monien maiden talouden kannalta, erityisesti minun maassani Espanjassa. Matkailu on meidän ehkäpä tärkein teollisuuden alamme ja elinkeinomme. Vero kertymäkin tulee päivästä toiseen. Kun puhutaan veroista, niin ja tietysti veroaste riippuu aina kohteesta. Ja keskustelukin riippuu kohteesta. Verojen ja muiden maksujen välillä on oikeudellisia eroja. Maksuja käytetään ehkäpä tarpeettomastikin, jotta voidaan painostaa matkailupalveluiden tarjoajia. No, tämä alkoi ehkäpä USAsta, mutta nyt tästä on tullut jo vähän niin kuin ideologinenkin kysymys halutaan periä ylimääräisiä maksuja ja vedotaan vaikkapa ympäristöasioita. Sanotaan, että ne maksut menevät ympäristön hyväksi. Baleareilla ää, tämä maksu, ää, ympäristövero otettiin käyttöön, sitten se otettiin pois, taas otettiin käyttöön. Kyse oli ideologiasta. Vasemmistohallitus otti sen käyttöön, EPP poisti sen käytöstä ja vasemmisto on taas ottanut sen käyttöön. Tämä on ikään kuin tällainen myönnytys matkailualalla. Näiden verojen ja erilaisten maksujen lisääminen johtaa siihen, että koko elinkeino tapetaan. Kun yritämme lisätä työpaikkojen lukumäärää, yritämme korottaa palkkoja Mutta ei meidän pitäisi lannistaa matkailijoita tulemasta meille. Yleensä hotelleilla on hotelleilla ei ole vaihtoehtoja näiden ähm, maksujen asettamiselle. Eivät hotellit itse niitä halua asettaa. ¿eh? Tässäkö oli aika? Niin, me olemme hieman myöhässä. Täytyy jättää muillekin kollegoille aikaa. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidenta. Y no puedo... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Totta kai on onniteltava Bilbao, joka ilmeisesti on Euroopan on saanut Euroopan kulttuuripääkaupungin aseman ensi vuodelle. Kiitos oikein paljon tästä raportista. Matkailu Paskimaalla on ollut uusi asia viime vuosina siksi, että meidän historiamme on ollut vähän hankala. Mutta toivottavasti nyt meidät nähdään eri valossa vähän matkailun saralla maksusta veroista käytävä keskustelu on nyt käynnissä. Voin vain sanoa, että uusilla matkailualueilla pohditaan nyt sitä, minkälaisia veroja maksuja halutaan ottaa käyttöön. Ei niin, että vähennettäisiin matkailijoiden määrää, vaan lähinnä niin, että voisimme huolehtia kestävän matkailun laadusta jatkuvasti. Siihenhän meidän on pyrittävä eu tasolla. Ihan sama onko vero suuri vai pieni, mutta meidän on pyrittävä kestävään matkailuun, joka on hyvälaatuista kaikkialla EU:ssa. Me olemme nähneet vaikutukset joillain alueilla, joilla tämä ei ole ollut mielessä. Tuollainen massamatkailu aiheuttaa myös tuhoja. Ei voida ajatella – ainoastaan taloutta. Me olemme nähneet nyt nämä suositukset. Jos velvoitetaan hotellit keräämään näitä maksuja tai veroja, niin emme oikein pysty näkemään, mihin nämä rahat menevät sitten, mihin näitä rahoja käytetään. Euroopan unionissa on paljon eroavaisuuksia. Jotkut haluavat houkutella enemmän matkailijoita kuin muut. Joten meillä pitäisi varmasti olla harmonisoidut minimisäännöt Euroopan tasolla. Keskeistä olisi tässä pohtia sitä, mihin tarkoitukseen tätä rahaa kerätään. Madame Arnouty. Kiitos edustaja Arnouty, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, yritän puhua lyhyesti. Tutkimuksessa lukee, että matkailun matala verotus houkuttelee lisää matkailijoita. Minulla olisi tällainen peruskysymys mielessäni. Olisi hyvä tietää tutkimuksen hinta. Paljonko tämä PVCn tutkimus on tullut maksamaan EU-veromaksajille? Minä en aivan ymmärrä tällaisen tutkimuksen hyötyä. Tiedän, että kaikki unionissa haluttaisiin yhdenmukaistaa, mutta Tämä tavoitehan liittyy vain jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin tai niiden hallinnollisten yksiköiden toimintaan. Airbnb, Uber ja niin edelleen ovat alustoja ainoastaan. Ja ne tekevät kaikkensa, jotta niitä ei tehdä verovelvolliseksi alueellisesti, paikallisesti. Tilanne on vaikea. Minä olisin halunnut, että olisi pyritty pyritty siihen, että kaikki taloudelliset toimijat olisi alistettu sama, samalla tavalla verotuksen alaiseksi ja siitä sitten olisi tehty johtopäätöksiä. Luonnollisesti tähän liittyy verotusongelma, mutta matkailun perusongelma EU:ssa on turvallisuus. Tämän näemme selkeästi Ranskassa. Siellä ei voida maksimaalista turvallisuutta taata niille ihmisille, jotka haluavat tulla käymään matkailijoina maassamme. Tästäkin pitäisi tehdä tutkimus ja pitäisi ymmärtää, että kyse on valtakunnan tason päätöksistä ja jokaisen, jokaisen jäsenvaltion täytyy itse varmistaa tämän alan päätökset. Kiitos, edustaja Evans. Thank you, Chair. Um, well, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tyytyväinen tähän mietintöön. Walesilaisena tämä on hyvin ajankohtainen, koska Walesin hallituksella on uusia verotustoimivaltoja. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa ja nyt ollaan järjestämässä yleistä kuulemista siitä, minkälaisia veroja ihmiset haluaisivat neljä huippuvero, neljästä huippuvastauksesta, parhaasta vastauksesta matkailuvero oli yksi. Tietysti tämä kysymys on kiistanalainen, siitä on keskusteltu paljon ja sitä on vastustettukin tätä veroa. Ehkäpä ALV-asteen alentamisen hyödyt ovat selkeät, mutta kun puhutaan matkailuverosta, niin yksi esiin osoitettu kysymys liittyy siihen, asettaisiko tällainen vero Walesin alakynteen Skotlannin ja Englannin rinnalla. Niillähän ei tällaista veroa ole. Onkohan teidän työssänne näkynyt, tullut esiin mitään näyttöä tästä? Alueiden paikkojen ainutlaatuisuutta on korostettu kertomuksessa ja Waleshan on ainutlaatuinen paikka. Mutta riittääkö tämä näiden muiden kilpailuongelmien ja sen sellaisten kysymyksiin? ongelmien ylittämiseksi, kun matkailu siirtyy pois paikoista, joissa verotetaan rankasti. Meidän tulisi myös keskustella kestävästä matkailusta ja kehittää kestävää matkailua. Työryhmässähän on myös siitä keskusteltu. Ja siitäkin tulisi keskustella, miten verotuloina tullutta rahaa käytetään. Haluaisin nähdä jonkinlaista näyttöä siitä, käytetäänkö tätä rahaa matkailun kestävyyden kehittämiseksi vai meneekö rahaa markkinointiin? Sehän ei millään tavalla kehitä kestävää matkailua. Joten aika paljon ö, näyttöä kuulinkin, mutta kysymyksiäkin vielä jäi. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Evans. Kiitos, edustaja Evans. Nyt kääntyisin asiantuntijoiden puoleen jonkinlaisia vastauksia tarvittaisiin esitettyihin kysymyksiin. Minullakin olisi kysymys. Miten olette tehneet laskelman tästä verosta? Mikä on tässä perustana, pohjana, kun sanotte, että esimerkiksi vero perustuu huoneen määrään? Eli miten tämä vero on ihan teknisesti laskettu? Mikä tässä on laskentametodi, kun veroa on määritelty? on kovin vaikeaa tällaisella alustalla laskea veron määrää. Eli mikä on indikaattori ja mikä on sitten tässä metodina. Kaksi minuuttia. Pahoillani, olen pahoillani tästä lyhyestä ajasta. Meidän on käsiteltävä myös tätä seuraavaakin tutkimusta. Olkaa hyvä. Thank you, yes. Kiitos. Kyllä. Tämä turistivero tai mm. Tämä usein ilmoitetaan, kun varaus tehdään. Ja jos Airbnb esimerkiksi kerää tämän veron vakranantajan nimissä, niin matkailija maksaa tämän ennalta hinnassa. Muuten ehkä matkailija saa ylimääräisen laskun, kun he lähtevät hotellista tai muusta majoitusliikkeestä. Verotuksen pohja on yleensä per henkilö per yö, poikkeuksena lapset, ja usein poikkeuksia tehdään myös pidemmän oleskelun osalta. Jos on vaikka yli viikon, niin viikon jälkeen ei enää tätä veroa kerätä yleensä. Vastaisin muutamaan muuhun kysymykseen. Haittaavatko nämä verot tiettyä taloutta tai tiettyä matkailukohdetta. Viittasimme lyhyesti siihen aikaisemminkin, mutta tämä ei ole niin selvää, koska kuten Jonathan sanoi, nämä verot ovat usein aika pieni osuus kokonaiskustannuksista. Ja tietenkin on nähtävä, miten tämä verotus vaikuttaa hintoihin Eli vero on jo melko matala ja se siirretään ainoastaan osittain sitten kuluttajan maksettavaksi. Eli Välimeren alueen tällaiset aurinkolomakohteet ovat ehkä tässä silloin e- erityisesti esillä, koska kilpailu on niin kova eri matkakohteiden kesken. I think I would stress two points. Korostaisin kahta seikkaa. Ensinnäkin matkakohteen ainutlaatuisuus infrastruktuuriympäristö ja matkailun sosiaalinen yhteiskunnallinen konteksti. Näin matkailukohteilla on mahdollisuus määritellä esimerkiksi korkeampi matkailuvero kuin kilpailijoilla. Näin voidaan huomioida matkailuverotkin turismituloissa. Avoimuus on tärkeää ongelmana näissä veroissa onkin juuri se, että ne eivät aina toteudu avoimesti. Välttämättä ei myöskään huomioida koko elinkaarin aikaa. Veron luonne on se, että se on varsin matala, pieni vero ja sen taloudellinen vaikutus näin on varsin pieni. Globaalisti matkailuverojen vaikutuskin on varsin pieni. on muistettava se, että matkailijat ovat varsin joustavia, kun he valikoivat matkakohdetta. Kun ajatellaan muuta maailmaa ja EUta, niin matkailijat voivat hyvin helposti valita EUn ulkopuolisen matkailukohteen, jos tilanne muuttuu. Totta kai täytyy huomioida myös esimerkiksi valuuttakurssi, mutta verot ovat sellainen väline, jo, jo, josta hallitukset ovat vastuussa. Kiitos tämän ensimmäisen tutkimuksen esittelystä ja me jatkamme toiseen tutkimukseen. Kyse on merimatkailua käsittelevän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan esittely. Herra Leeman, te esittelette tämän valmisteluasiakirjan. Päivää ja tervetuloa. Asiakirjassa esitellään sitä, miten vaikeaa on kehittää merimatkailua Euroopan unionissa. Ennen kaikkea kyse on merenkäynnin äh, lupa-asioista, kiertotaloudesta, äh, aluksesta ja teknologian kehityksestä. Olkaa hyvä, herra Leman. Tehän olette yksikön johtaja sinistä taloutta, vesiviljelyä, aluesuunnittelua käsittelevässä yksikössä. Te esittelette meille tämä valmisteluasiakirjan ja aika teillä on käytössänne seitsemän minuuttia. Sopiko näin? Olkaa hyvä. Bien sûr, ça me va, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Voin esitellä tämän äm, esitykseni englanniksi kuitenkin. Kyllä minä tiedän oli vastauskysymyksiä, niitä tulkki ei kuullut. Mutta olen valmistellut tämän puheen englanniksi. Kyllä se on helpompaa englanniksi seitsemässä minuutissa. Rannikko- ja merimatkailu on yksi niistä viidestä sektorista, joilla on tär- tärkeä merkitys kasvulle, siniselle kasvulle, josta komissio julkaisi asiakirjan vuonna 2014. Eli ja vuonna 2014 hyväksyttiin strategia, joka liittyi yleisesti rannikko- ja merimatkailuun. Tarkoitus oli pönkittää kilpailukykyä ja sektorin kestävyyttä ja avata sen kasvupotentiaalia. Kaikki instituutiot tietenkin pyrkivät tähän näiden neljän pilarin joukossa oli serin kilpailukyky ja suorituskyky, et taidot ja innovaatiot, kestävyys ja eu rahoitus. Kaikkia, kaikkea tätä tulisi lisätä. Jos ajatellaan nyt meri- ja rannikkomatkailua, niin se, tämä sektorihan o, o, kattaa kolmanneksen meritaloudesta. Se työllistää 3,2 miljoonaa ihmistä ja bruttoarvon lisää tulee rutkasti. Jos katsotaan meriturismia, niin yksi kymmenestä kansalaisesta harrastaa vesiurheilua, kajakki, kajakointia, purjehdusta, mitä tahansa, mitä vedessä voidaan tehdä. 36 miljoonaa EU-kansalaista harrastaa virkistysveneilyä ja meillä on 6 miljoonaa venettä Euroopan vesillä. Kaikki eivät tietenkään ole vesillä kaiken aikaa. EUn charter-sektorin liikevaihto on noin 6 miljoonaa, miljardia, 20 000 työpaikkaa on kyseessä. Ja Euroopan satamien Huvivenesatamien liikevaihde on noin 4 miljardia, työpaikkoja on noin 40 000, 70 000. Tällaiset marinat, huvivenesatamat ovat mikroyrityksiä, eikä niitä käytetä ympäri vuoden, joten työllisyysvaikutusta on vaikea laskea. Sektorilla on myös muutamia haasteita. Ensinnäkin Kapteenien keski-ikä on nyt 52, 10 vuotta sitten se oli 42 vuotta. Eli uusia kippareita kapteeneja ei ole tullut mukaan tähän toimintaan monistakin syistä. Sitten jahtien elinkaari on noin 30 vuotta. Nyt on vahvempaa lasikuitua ja muovia, niin se voi olla 40 vuotta, mutta silloin kun nämä ensimmäiset veneet tulivat käyttöön, niin niiden elinkaari on nyt loppupuolella. Monet huviveneet ovat siis vanhenemassa ja palaan myöhemmin vielä mahdollisiin ratkaisuihin. Me tarkastelemme myös eri, matkailijoilla on myös erilaisia intressejä ja kiinnostuksen kohteita. eri turistit haluavat käyttää esimerkiksi digitaalivälineitä eri tavalla. Me juuri puhuimme tässä CTS-stä liikenteessä. Joten tässä asiakirjassa on keskitytty neljään elementtiin, eli kipparien lisensseihin, veneessä oleviin turvalaitteisiin, veneilyaktiviteettien kehittämiseen ja veneiden kierrätykseen. Ensimmäinen alue, kapteenien lisenssit, luvat. Charter business, eli tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät omista omaa venettä, vaan vuokraavat veneen tällaisen charterveneen. Tämä on osa jakamistaloutta. Tämä sektori on kasvussa, mutta ammattimaisten kapteenien lisenssejä ei automaattisesti tunnusteta kaikkialla Euroopan unionissa. Ja tällä on vaikutusta tuloihin. Tuloja menee, vähenee, koska jos yritys haluaa sesong, veneilysesongin aikana rekrytoida kapteeni, mutta tätä kapteenin lupaa ei tunnusta kaikkialla Euroopassa, niin se on vaikeaa. Eri aikoina on vertailtu näitä lisenssejä, tarkasteltu oppimääriä, mutta toistaiseksi tätä on toteutettu vain parissa jäsenvaltiossa. De, ja haluan kiittää Agiaria siitä, että hän on pilo, ollut äh, lanseerannut pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on saada yhteinen oppimäärä kapteeneille. Sitten äh, tämä vain kuvaa tilannetta kaksi samanlaista äh, venettä eri lippujen alla, mutta tämä kippari voi ohjata vain toista venettä, vaikka ne ovat muuten aivan identtiset veneet. Sitten toinen asia, jota olemme tarkastelleet, liittyy yhtenäismarkkinoihin, eli veneellä oleviin turvavälineisiin. Meillä on kansainvälisiä sääntöjä, eurooppalaisia sääntöjä, lippulaivasääntöjä ja sitten veneen omistajamaan sääntöjä. Usein äh, samat laitteet tarvitaan tuplasti, koska kaikki laitteet eivät äh, vastaa samoja sääntöjä. Joten me saatamme ehkä tehdä suosituksen jäsenvaltiolle niin, että ei tarvitse noudattaa kansallisia sääntöjä, jos lippulaivan sääntöjä noudatetaan, tai to, ainakin sovittaisiin miniminormeista EU-ssa. Me emme tarkastele tässä niinkään lainsäädäntöä, vaan pikemminkin sääntöjen standardointia kaipaamme. Kolmas elementti, mm, satamien ja veneilyn kehittäminen, kehittyminen. Usein näitä satamia marinoja käytetään alusten varastointiin, kuten usein katujakin käytetään autojen varastointiin. Ja meillä on useita eri käytänteitä. Me olemme ajatelleet, että voisimme luoda foorumin, jonka avulla voitaisiin näistä satamista tehdä älykkäämpiä. Satamilla voi olla erittäin suuri rooli ja digitalisaatiollakin voi olla erittäin suuri rooli niin, että näistä satamista saadaan intelligentimpiä, älykkäämpiä. Niitä voidaan käyttää eräänlaisina mm, kuivankin maan voittokeskuksina. Viime vuosina olemme tehneet ehdotuksia, jotka liittyvät tällaisiin nauttisiin reitteihin, esimerkiksi kulttuuri, perintöreitteistä on puhuttu. Ja sitten ihan lopuksi, anteeksi, että ylitän ajan, veneiden kierrätys. Noin 80 000 alusta mm, saapuu elinkaarensa päähän joka vuosi. 2000 puretaan ja loput vain jätetään veteen, hukutetaan tai viedään kaatopaikalle. Ei ole minkäänlaista ö, uudelleenkäyttöstrategiaa tai kierrätysstrategiaa. Ja tällä hetkellä me pohdimme sitä, miten voisimme saattaa jäsenvaltiossa olevat erilliset hankkeet yhteen Euroopan tasolle. Sekin myötä vaikuttaisi kiertotalouteen merkittävästi. Tutkimuksemme päätelmät oikeastaan ovat toistoa siitä, mitä olin jo sanonut, joten lopetan tähän. Merci beaucoup. Je... Kiitoksia. Nyt voimme käynnistää keskustelun. Alvaro. Monsieur de Grande, c'est à vous. Edustaja de Grande, olkaa hyvä. Très bref. Aivan lyhyesti tällä kertaa. Aikaa ei ole paljonkaan, Olkaa hyvä. Gracias. Eh, gracias a los autores del informe. Kiitoksia. Kiitos tämän tutkimuksen laatioille. Tutkimuksesta löytyy paljon tietoa. Kiitoksia kovasti. Se on oikein säntillisesti laadittu. Me kaikki tiedämme, että merimatkailu tuo kovasti rahaa näille alueille. Edustaja Bilbao mainitsi, että Bilbaon kaupunki ei varsinaisesti sijaitse rannikolla, eikä säkään ole kovin häppöinen. Sehän tarkoittaa sitä, että ei se ole yhtä houkutteleva matkailukohde kuin jotkut muut kohteet. No, meillä ei nyt ole kovinkaan paljon aikaa käytössämme, joten voimme katsoa hieman niitä vaikutuksia, joita aurinkolomakohteilla voi olla, jotka voivat vääristää matkailun tilannetta. Seksi ja alkoholi, halpamatka, operaattorit vääristävät tilannetta. Ei mulla ole mitään seksiä ja alkoholia vastaan sinällään, mutta kyllä ne kyllä vääristävät tilannetta. Ja tähän sitten liittyy lieveilviöitä, vandalismia. Sitäkin havaitaan entistä useammin. Ei se ole mikään erillinen ilmiö, vaan kyllä näissä yhteyksissä sitä tapahtuu varsin usein. Sitten täytyy muistaa myös veroparatiisit. Niitäkin on halpa matkailua, budjettimatkailua on ja sitten on tällaista piilotettua matkailupalvelujen tarjontaa, ma- majoituspalvelujen tarjontaa. Siinä oikeastaan viedään pohjaa pois lailliselta kilpailulta. Näihin kohteisiin usein on vaikeata päästä perille eh, ja sitten varsinaisesti nauttia siellä matkakohteessa. Kyllä matkailullakin jossakin vaiheessa tulee rajat vastaan. On myös sellaisia liikkeitä, jotka vastustavat matkailua, koska eh, matkailu on sellaisissa mittasuhteissa, että se jo jarruttaa normaalielämän etenemistä. Luonnollisesti matkailu tuo rahaa alueille, kohteisiin, mutta luonnollisesti täytyy muistaa myös erilaiset uudet ilmiöt matkailuun liittyen. Välttämättä kyse ei ole kulttuurisesta ja samanlaisista inhimillisistä suhteista kuin perinteisesti. Edustaja Bilbao. Sí, muchas gracias, presidenta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon myös tästä tutkimuksesta. Tässä oli paljon tietoa. Yksi asia, joka jäi mielestäni vähän puuttumaan, ehkä se voitaisiin ensi kerralla sinne lisätä, liittyy asiaan, joka on tärkeä kalastusvaliokunnan ja liikennevaliokunnan osalta on rannikko- ja merimatkailu. Oma ryhmäni on pyrkinyt katsomaan vähän kalastus alan kehitystä. Tämä ala on pärjännyt melko huonosti viime aikoina. Ongelmia syntyy kiintiöiden takia ja siksi, että yhä harvempi haluaa hakeutua kalastajan uralle. Kalastusalalla monet ovat pyytäneet meiltä apua, että voitaisiin jotenkin monimuotoistaa alaa niin, että saisi tuloja myös rannikko- ja merimatkailusta. Mutta tästä ei sanottu mitään, kun katsotaan vaikutuksia työpaikkoihin. Eri ongelmien ja suositusten yhteydessä ei näkynyt mitään kalastukseen liittyen. Tehdäänköhän tällä saralla jotain? Tämä olisi tärkeää tietoa meille se, siis miten rannikko- ja merimatkailu – vaikuttaa mahdollisesti kalastusalaan. Kiitos. Ähm, <clears throat> Kiitos edustaja Meisner. Myös kaksi minuuttia, olkaa hyvä. I can be rather brave. Voin puhua <laughs> lyhyesti. Brave, brief. No niin, ensinnäkin tämä esitys oli erittäin kiinnostava. Toivottavasti se voidaan lähettää kaikille, se olisi hyvä asia. Ja tämä Merimatkailu on tietysti erittäin tärkeä osa sinisen kasvun agendaa. Tehän tiedätte, että minä puolus, puollan äh, integroituja äh, matkailupolitiikkoja ja meillä on mahdollisuus saada voittoa merimatkailusta. Ihmiset äh, mielellään menevät vesille, mutta täytyy myös ottaa huomioon ympäristöasiat, Mm, maisemointi, aluesuunnittelu ja niin edespäin. Se on, on myös kuljetus- ja liikennevaliokunnan eh, asia ottaa huomioon myös tämä integroituneisuus. Kiitos edustaja Telitska. Uh, thank you, uh, chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kenties olen tietämätön sen takia, että tulen sisämaa maasta, mutta minusta tämä tutkimus ja johtopäätökset olivat aivan kiehtovia. Kyseessä on minun mielestä, mielestäni taas jälleen yksi e, eri liikennemuoto. Nythän ei puhuta pelkästään matkailusta, vaan puhutaan ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja myös palvelujen vapaasta liikkuvuudesta. On aika lailla absurdi tilanne, että voi olla vaikkapa veneen laivan kapteeni Kroatiasta ja tarjota sitten palveluja Italian rannikkovesillä, mutta voi olla, että sama venettä ei voi eh, sitten eh, vuokrata eh, toisinpäin. Absurdi tilanne, jossa ei ole minkäänlaista logiikkaa. Kyse ei ole niinkään veneestä, vaan vaan kapteenin tarjoamista palveluista ja pätevyydestä. Kyse on muistakin kuin marginaalisesta me, me vaikutuksesta. Voi esimerkiksi vuokrata veneen, eh, eikä se välttämättä tule aivan järkyttävän kalliiksikaan. Onko tässä jonkinlaista kunnianhimon puutetta? Käytitte sanaa tässä useammankin otteeseen, nimittäin sanaa vähintäänkin. Tarvittaisiin kenties lisää rohkeutta, kunnianhimoisuutta, niin että nähtäisiin näiden rajoitusten ylitse. Myös parlamentilla on tässä oma roolinsa. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos, edustaja Arno Tyh. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärsin tästä valmisteluasiakirjasta, että haluatte yhtenäistää ammattikapteenien luvat. Kun kyse on liikkuvuudesta, niin emme halua sallia huviveneilyn alalla sosiaalista polkumyyntiä. Usein käy niin, että halutaan mukavuuslippulaiva valtion alaisuuteen Eli nyt jo on mahdollista tehdä työtä missä tahansa ja kapteeneita tulee eh, tälläkin hetkellä jo, joka paikasta ja syntyykö samanlainen tilanne kuin eh, kuorma-autoliikenteeseen maanteillä. Esimerkiksi puolalaiset eh, rekat kulkevat kuskeineen. En halua, että sama tilanne syntyy laiva- ja veneliikenteeseen. No sitten toissijaisuusperi periaate on tässä hyvin tärkeä. Tämä komissio itse tunnustaa sen, että jokainen jäsenvaltio tuntee omat rajoitteensa, on säärajoitteita, maantieteellisiä rajoitteita. Tilanteet ovat radikaalisti erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden tehtävänä ainoastaan on määritellä hyödylliset äh, rajat ja rajoitteet. Niillä on myös vuosikymmenten kokemus tältä alalta. Kiitos. Kiitos edustaja Hanotu. Nyt yksi Yksi minuutti. Äh, Laideman saa puheenvuoron. Voitte tehdä johtopäätökset, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, voin varmasti puheen lyhyesti. Edustaja Pilpao, tai en lähde keskustelemaan Euroopan komission seksi- ja alkoholipolitiikkaa, joten siirryn toiseen kysymykseen suoraan. Virkistyskalastus tai kalastus sinänsä mainitaan ihan lyhyesti tässä valmisteluasiakirjassa. Se on tärkeä ala ja olimme kiitollisia kalastusvaliokunnan mietinnöstä, joka liittyy tämän alan kehittämiseen. Tässä työasiakirjassa mainitaan myös se, että meri- ja kalastusrahastossa on tärkeä osio yhteisöjen edistämälle yhteisön edistämiselle. Eli tässä on kyse juuri siitä, että saadaan monimuotoisuutta kalastajien työhön. Eli toimia, joilla yhdistetään vaikka ruokamatkailukalastukseen, eli lähdetään kalaan ja mennään sitten ravintolaan, tämän tyyppisiä toimia kehitellään monilla rannikkoalueilla Euroopassa. Ja jos haluatte, niin voimme antaa lisätietoa teille suoraan. Edustaja Meissner, kiitos näistä kommenteista, jotka koskevat sinisen kasvun suunnitelmaa. Hienoa kuulla näitä. Edustaja Telitska, kuulitte kollegoilta jo, että meikö monia kysymyksiä voidaan ottaa esiin, jos komissio tällaisen ehdotuksen tekee. Siksi tutkimus, joka oli työasiakirjaa, ennen saatu asiakirjaa, katsoa monia mahdollisuuksia. Lainsäädäntö tällä saralla kyllä osoittautuisi kovin hankalaksi monista eri syistä. Kuitenkin katsomme, miten harmonis- voitaisiin harmonisoida vaikka kipparien lisenssiä, niin, että olisi yhteiset standardit ja sitten voitaisiin lisätä jotain vaatimuksia, osaamista tietyissä oloissa – tietyissä merikoloissa tai paikallistietämyksen osalta esitettäviä vaatimuksia. Mutta yhteiset minimivaatimukset ja sanoitte todella, että tämä haittaa sisämarkkinoita. Esitykseni oli ihan lyhyt, mutta työasiakirjassa puhutaan näistä esteistä enemmän. Kiitos. Voilà, merci, euh, monsieur Kiitos. Näin tämän kohdan käsittely päättyy ja voimme mennä eteenpäin. Seuraavaksi mietintöluonnoksen käsittely. EUn ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennepalveluja koskeva sopimus. Nilsson taitaa tästä puhua aivan lyhyesti. Edustaja Nilsson. Kiitos paljon. Minä en puhu sinänsä, vaan edustan kollega Griffinia, joka ei päässyt tänään paikalle. Hän on varjoesittelijöiden kokouksessa tällä hetkellä. Mutta taustalla on se, että meillä on vuodesta 2003 ollut sopimus Yhdysvaltain ja EUn välillä lentoliikenteen saralla. Ja tämä sopimus on voimassa kymmenen vuoden ajan ja tämä keskustelu, jota nyt käydään, on melko muodollista. Se koskee muotoseikkoja ja liittyy Lissabonin sopimukseen. Lissabonin sopimukseen. Lisää yksityiskohtia löytyy tästä tekstistä, jonka kollega Griffin on esittänyt. Hänen kantansa on se, että hän suosittaa tämän sopimuksen tukemista. Kiitos. Merci, Monsieur Nilsson. Kiitos, edustaja Nilsson. Van de Kamp, varjoesittelijänäkö? Olkaa hyvä. Ja, voorzitter, ik... Eh, niin, puheenjohtaja. Minä teen ihan työtäni tässä. Puheenjohtaja, kiitos. Olen aivan esittelijän kanssa samaa mieltä ja Jens Nilssonin kanssa myös, joka edusti täällä esittelijää. Meidän tulisi todella tukea tätä sopimusta, mutta pari seikkaa pisti silmään ja siksi minulla olisi pari kysymystä tänään. Vuonna 2000 ensinnäkin lentoliikenne EUn ja Yhdysvaltain välillä 61 prosenttia maailman lentoliikenteestä. Vuonna 2015 oli pudottu 38 prosenttiin, eli tästä nähdään, että maailman lentoliikenne siirtyy toisaalle – ja kun ajatellaan tulevia Persianlahden valtioiden kanssa solmittavia lentoliikennesopimuksia, niin nähdään selvästi, mitä tässä on nyt käynnissä. Toiseksi, tällä välin liikenneministeriö Yhdysvalloissa on, pyr- on yrittänyt rajoittaa lento- tai puuttua rajoituksiin lentoliikenteessä. Ministeriö on esittänyt ehdotuksen, mutta julkisen kuulemisen ja kongressin kuulemisen jälkeen tämä kanta jälleen muuttui. Eli kysymykseni kuuluu oikeastaan, tämä ei nyt asian osalta taida muuttaa mitään, jos oikein ymmärsin. Ymmärsinkö oikein? Kolmanneksi, miten tämä kannettavien tietokoneiden kielto, liittyykö se tähän asiaan jotenkin, vai onko se ihan eri asia? Kiitos. Madame Foster, vous... Edustaja Foster, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. No, me jatkamme. <clears throat> Määräaika tarkistuksille on 21. marraskuuta kello 14. Menemme eteenpäin. Kenties komissio. Haluaako komissio puheenvuoron? E- ei, ja hyvä, niin. Allez, on continue. Et on va demander justement d'arrêter le web streaming. No niin, web streamin sitten äh, lopetetaan ja henkilöt, joiden ei ole syytä olla suljettujen ovien takana käytävässä kokouksessa, voitteko poistua minuutti aikaa? Des choses qui peuvent se dire contre nous. Sitten ei käy niin, että meitä vastaan puhutaan ulkopuolella.